Bonjour à toutes et à tous. Good morning everybody and please be seated. Hyvää huomenta kaikille. Käykääpä istumaan niin, että voimme aloittaa, koskapa meillä on hyvin paljon työtä tehtävänä. Tervetuloa tähän yhteisistuntoon Libe-valiokunnan ja juuri valiokunnan, eli siis oikeusasioiden valiokunnan yhteiseen kokoukseen. Me olemme kuulemassa Didier Reindersia, joka on siis komission jäsen ehdokas. Olette hyvin tervetullut tähän istuntoon. Tämä kuuleminen on erityisen tärkeä meille molemmille valiokunnille, koskapa oikeusasioiden salkku on täysin molempien valiokuntien toimivaltuuksissa, kuten toimeksi antokirjeessä Ursula von der Leyen määritteli. Eli siis se on täysin kansalaisvapauksien valiokunnan toimivaltuuksissa. Salkussa on tärkeää varmistaa, että oikeusvaltion periaatetta ylläpidetään Euroopan unionissa – samoin kuin vahvistettua ja laajennettua Euroopan unionin oikeusvaltiomekanismia, jossa puolustetaan perusoikeuksia Varmistetaan siis perusoikeuksien suojelu, kuten perusoikeuskirjassa on määritelty. Sehän astui voimaan kymmenen vuotta sitten Lissabonin sopimuksen yhteydessä. Se on sitovaa lainsäädäntöä. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan. Se vaikuttaa myös perus, siis perusoikeudet vaikuttavat myös digitaalisuuden kautta tietosuojaan, kuten Ursula von der Leyen määritteli. Ja se vaikuttaa myös siihen, että työstämme tehokasta tietosuojapakettia. Se koskee myös oikeuslaitosta, sisäasioita, kansalaisvapauksia. Meidän täytyy varmistaa, että me varmistamme oikeudellisen yhteistyön Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken ja että se perustuu luottamukseen ja se on erittäin tärkeää. Kunnollinen EU-lainsäädännön täytäntöönpano meidän toimialallamme on hyvin tärkeää. Siihen kuuluu myös virastot, jotka liittyvät Libeen. Niitä on yhdeksän. Eli teidän salkussanne luodaan edellytykset tehokkaalle, toimivalle syyt, Euroopan syyttäjävirastolle. Ja me olemme päättämässä prosessia, jossa nimitetään syyttäjäviraston pääjohtaja. Tarkoitus olisi, että se käynnistäisi toimintaansa vuoden 2020 alussa. Silloin me myös varmistamme, että voimme olla mukana käsittelemässä myös tekoälyä ja sen vaikutuksia lainsäädäntöön. Ja meidän täytyy huomioida myös PK-yritykset tässä strategiassa. Sen lisäksi meidän täytyy huomioida äh, suuret äh, monikansalliset yritykset lainsäädännössä ja että lainsäädäntöä noudatetaan ja täytäntöön pannaan kaikissa jäsenvaltioissa. Muistuttaisin, että tämä oikeusasioiden salkku on todella keskeinen tälle unionin strategiselle agendalle tulevina vuosina. Kun me pyrimme luomaan eurooppalaista oikeudellisuuden aluetta, tämä on se poliittinen tahto, mikä meillä on. Ja kuten sanoin, kaikki tämä perustuu molemminpuoliseen äh, luottamukseen ja on täysin äh, arvojen mukainen, kuten perustamissopimuksissa määritellään. Eli niin kutsutut Kööpenhaminan kriteerit, jotka äh, syntyivät sen prosessi keskusteluprosessin kautta. Ja siinä nimenomaan Kööpenhaminan kriteereissä puhutaan perusoikeuksista ja arvoista, jotka ovat sitovaa lainsäädäntöä. Ja eu lainsäädäntö on sitovaa jäsenvaltioille. Joten nyt annan puheenvuoron tämän äh, kuulemisen toiselle puheenjohtajalle, Jurin puheenjohtajalle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos. On suuri ilo minulle olla täällä ja minä haluaisin myös toivottaa herra Reindersin tervetulleeksi tänne. Toivottavasti tämä on tuottava istunto meille kaikille. Juri on hyvin iloinen sitä, että me olemme mukana tässä kuulemisessa ja olemme kiinnostuneita myös erityisesti kuluttajansuojakysymyksistä, joka kuuluu myös teidän salkkuunne. Haluaisin keskittyä muutamiin menettelytapoihin liitteen 17 mukaisesti. Siinä on ohjeet komission valinnaksi. Ja me valitsemme siis komission jäsenen hänen osaamisensa ja pätevyytensä perusteella ja sen perusteella, mitä hän osaa ja tietää salkustansa ja kuinka hän kommunikoi. Parlamentti on esittänyt komission eh, jäsenehdokkaalle kyselylomakkeen, joka on laadittu eh, kirjallisesti ja komission jäsenehdokas on vastannut kirjallisesti tähän kyselylomakkeen ja vastaukset on toimitettu jäsenille kaikilla kielillä. Muistuttaisin teitä myös, että oikeusasioiden valiokunta, joka on eh, vastuussa myös taloudellisten intressien ilmoittamisesta, ei ole osoittanut ilmoittanut mitään huomautuksia tästä. Eli komission jäsenehdokas saa pitää ma- maksimissa 15 minuutin alkupuheenvuoron. Sen jälkeen meillä on 25 kysymystä jäseniltä. Keskustelu käydään viiden minuutin jaksoissa niin, että yksi minuutti kysymykselle, sitten kahden minuutin vastaus komission ehdokkaalle ja sitten seuraava, seurantakysymys, joka saa olla minuutin ja sitten minuutin vastaus siihen. Ensimmäinen seitsemän kysymyksen kierros, ne esittävät poliittisten ryhmien koordinaattorit ja sitten toinen kierros, 18 kysymystä, jaetaan poliittisten ryhmien jäsenten kesken ja samoin myös sitoutumattomat ovat mukana. Kuulemisen lopuksi komission jäsen ehdokas saa viisi minuuttia aikaa loppupuheenvuoroa varten. Ja me puheenjohtajina tulemme olemaan hyvin tiukkoja ja pidämme kiinni puheajoista, koska muuten viimeisillä puhujilla ei ole enää aikaa esittää kysymyksiä ja komission ja sen ehdokkaalla ei ole mahdollisuutta myöskään vastata näihin kysymyksiin. Siksi varoitan teitä, että jos ylitätte puheaikanne, niin me keskeytämme. Ja kiitän teitä jo ymmärtämyksestänne. Tulkkaus on 23 kielellä, joten voitte käyttää omaa äidinkieltäne, mutta muistakaa, että se, mitä te sanotte, se täytyy tulkata, ja sen vuoksi olisi hyvä, että ette puhu liian nopeasti. Keskustelu lähetetään suoratoistona parlamentin internetsivulla ja sieltä voidaan myös seurata tämän kuulemisen videointia. Annan nyt puheenvuoron komission jäsen ehdokas Reinersille. Olkaa hyvä. Suuret kiitokset, hyvät puheenjohtajat, hyvät edustajat. Minulla on ilo esittäytyä edessänne tänä aamuna. On mukava nähdä täällä paljon tuttuja kasvoja. Haluaisin tänään puhua siitä, kuinka voimme tehdä yhteistyötä jatkossa, mikäli annatte minulle ja luotatte minuun tässä tehtävässä, jonka minulle on antanut komission puheenjohtaja von der Leyen. Hän antoi minulle tehtäväksi johtaa komissiossa oikeusvaltio, oikeus- ja kuluttajasuoja-asioita. Kuten tiedätte, olen entinen parlamentin jäsen ja kunnioitan syvästi Euroopan parlamenttia. Ymmärrän, mikä on panoksenne Euroopan hankkeen rakentamiseen. Haluaisin aivan aluksi puhua kahdesta henkilökohtaisemmasta asiasta. Ensimmäinen, joka on minulle hyvin tärkeä, koskee Euroopan asemaa maailmassa. Kun minut nimitettiin 20 vuotta sitten ensimmäistä kertaa ministeriksi, Eurooppa oli jakautunut ja taisteli eh, tilanteessa, jossa muuri oli vasta murtunut. 20 vuoden aikana paljon on muuttunut ja voimme olla ylpeitä ja onnellisia siitä, mitä Euroopassa on saatu aikaan. Harjoitamme politiikkaa ja annamme lainsäädäntöä, jonka kautta kansalaisten hyvinvointi lisääntyy sen sijaan, että taistelisimme alueesta. Me säilytämme monipuolisuutemme kulttuurien ja kieliemme kautta. Jos minut vahvistetaan komissaariksi, tulen tekemään teidän kanssa yhteistyötä, jotta voidaan määrätietoisesti syventää eurooppalaista yhdentymistä. Kuulun niihin, jotka haluavat enemmän ja parempaa Eurooppaa. Jos haluamme vaikuttaa maailman kehitykseen, emme onnistu siinä muuta kuin yhtenäisinä. Todellisuus on se, että meitä ympäröivästä maailmasta on tullut pirstoutuneempi ja epävakaampi. Meidän arvojamme uhkaavat ne, jotka pyrkivät palaamaan nationalistiseen ja populistiseen retoriikkaan, jonka pitäisi kuulua jo menneisyyteen. Arvojamme uhkaavat kansakunnat, jotka haluavat dominoiva ei, ei, eikä tehdä yhteistyötä. Meidän tärkein tehtävämme on suojella Euroopan unionin saavutuksia, rauhaa, turvallisuutta, hyvinvointia. Mutta meidän on myös edistettävä yhteisiä arvojamme ja tukeamme monenvälisille instituutioille, kestävän kehitykselle ja yhteiskunnalliselle edistykselle. Meidän on päättäväisesti puolustettava kaikkialla oikeusvaltiota, demokratiaa ja perusoikeuksia. Se edellyttää, että toteutamme näitä periaatteita myös Euroopan unionin sisällä. Toinen pohdintani on vielä henkilökohtaisempi. Lauantaina 14. syyskuuta sain tietää, että vuosi, näiden kuukausien ajan minua kohtaan on ö, asetettu syytöksiä. Kyseessä on henkilö, joka tahallaan haluaa minua vahingoittaa. Hän on itse asiassa julkisesti ilmoittanut, että hän haluaa estää sen, että minusta tulee Euroopan komissaari. Olen kieltänyt kaikki väitteet, jotka lehdistössä on esitetty. Asian ajan ottanut yhteyttä syyttäjän viranomaisiin, jotta päästäisiin käsiksi näihin tietoihin tiedonantomenettelyn kautta. 27. syyskuuta yleinen syyttäjä yhdessä ylimmän syyttäjän kanssa lopetti asian käsittelyn, koska rikosta ei ole. Oma asiantuntijani on toiminut samaan tapaan, koska tämä henkilö on esittänyt uuden valituksen. Valitettavasti kuhunkin meihin saattaa kohdistua tällainen pahantahtoinen syytös, en halua, että kukaan joutuisi elämään samaa, jonka minä, lähimmäiseni, perheeni, lapseni, puol- puolisoni ja minä itse joudumme kokemaan näiden viimeisen kahden viikon aikana. Oikeusvaltioperiaate merkitsee myös syyttömyysoletusta. Halusin tästä asiasta teille aivan avoimesti puhua. Hyvät edustajat, Täsmälleen 20 vuotta sitten eh, lokakuussa 1999 Antonio Vitorino nimitettiin ensimmäiseksi oikeus- ja sisäasioiden komission jäseneksi. Haluaisin eh, häntä ja hänen seuraajiaan tässä kunnioittaa erityisesti Vera Jourovaa ja Franz Timmermansia heidän rohkeudestaan ja määrätietoisuudestaan. Jos minusta tulee komissaari, tulen tekemään erittäin tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. Olen erittäin iloinen, että valittu puheenjohtaja antoi minulle tämän oikeussalkun, jossa on mukana myös kuluttajasuoja ja oikeusvaltion mm, periaatteen kunnioittaminen. Nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa ja salkku perustuu luottamukselle, osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Nämä ovat punaisia lankoja toimissani. Hyvät jäsenet, tämä pätee erityisesti oikeusvaltioperiaatteeseen. Meidän on ar- suojeltavan näitä arvoja myös Euroopan ah, ulkopuolella ja myös eh, tietenkin sisäpuolella oikeuden komissaarina tulen tekemään työtä varapuheenjohtajan kanssa, joka vastaa arvoista ja avoimuudesta, niin että varmistamme, että unionissa oikeusvaltioperiaate toteutuu. Tulee tekemään yhteistyötä läheisesti naapuruus- ja laajentumiskomissarin kanssa, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen toiminta tässä. Tämä on hyvin lähellä sydäntäni. Ulkoasian ministerinä, Euroopan asioiden ministerinä olen vedonnut EUn vahvempaan sitoumukseen oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseksi ja edistämiseksi. Tämä on aivan edu, ennalta ehto arvoillemme. Ei voi olla demokratia, ei voi olla perusoikeuksien kunnioittamista kunnioittamatta perus, tätä oikeusvaltioperiaatetta. Perusoikeudet voidaan, voivat olla tehokkaita ainoastaan, mikä, mikäli riippumattomat tuomioistuimet niitä suojelevat suojelevat ja demokratia voidaan suojella vain, mikäli tuomioistuimet voivat varmistaa ilmaisuvapauden, median monimuotoisuuden ja, ja vaalisäännöt. Oikeusvaltio luo vastavuoroista luottamusta, se on hyvin tärkeä sisämarkkinoille ja erityisesti se on tärkeää, että kansalaiset voisivat luottaa EUn hankkeeseen. Meidän vastuunamme on säilyttää oikeusvaltioperiaate jokaisessa jäsenvaltiossa. Useita ajatuksia on esitetty tästä mukaan lukien parlamentin ehdotukset niin, että saisimme välineitä, joilla syventää tätä työtä. Heinäkuussa komissio esitteli ehdotuksensa Kattamaa eurooppalaisen oikeusvaltiomekanismin perustamista varten. Se edistäisi oikeusvaltiokulttuuria, ennaltaehkäisisi asiaa koskevat huolet ja vastaisi kun on tarpeen. Minä tulen johtamaan tätä tie- työtä ja haluan, että tämä mekanismi on ensi vuonna jo käynnissä ja se on osallistava, syrjimätön ja ennaltaehkäisevä vuotuinen prosessi ja tästä laaditaan myös vuotuinen raportti, jota tukee oikeusalan tulostaulu. Meidän on käytettävä kaikkia käytettävissä olevia välineitä. Valvonta tulee kattamaan kaikki jäsenvaltiot, mutta mennään syvemmälle niissä jäsenvaltioissa, joissa on tunnistettu erityisiä riskejä. Tulen kiinnittämään erityistä huomiota, jotta voidaan varmistaa, että tämä valvonta on objektiivista ja reilua. Ja katsomme, kuinka rakennamme tätä vuoropuhelua ja varmistamme, että jaamme parhaat käytännöt jäsenvaltioiden auttamiseksi. On aivan olennaista olennaista, että parlamentti ja neuvosto ovat täysin mukana. Meidän on koordinoitava paremmin työtä myös kansallisten parlamentin kanssa. Meillä on samat pyrkimykset, samat ihanteet. Voitte luottaa minuun. En tule epäröimään ja toimin sitten, kun mikäli oikeusvaltioperiaatetta uhataan. Minä en tule tekemään kompromisseja, kun demokratia on pelissä. Hyvät edustajat, Oikeusjärjestelmän sopeuttaminen maailman nopean kehittymiseen on merkittävä prioriteetti lähivuosikymmeninä. Oikeusalueen yhteistyön vahvistaminen siviili- ja rikosoikeuden alueella on välttämätöntä Euroopan kansalaisilla. Äh, eurooppalainen kansalaisuus ja oikeus elää ja työskennellä Euroopassa ja liikkuvuuden vapauden täysin kunnioittaminen, nämä täytyy säilyttää. Meidän kysymys on siitä, että me säilytämme monimuotoisuutemme, mutta me pitää myös taata, että meidän erilaiset oikeusperinteet eivät muodosta estettä vapauksillemme tai turvallisuudellemme. Ja minä tull- pyrin vahvistamaan myöskin luottamuksen ilmapiiriä ja meidän kansallisia oikeusjärjestelmiä. Me tullaan myöskin työskentelemään läheisesti teidän kanssanne parantamaan eurooppalaista äh, pidätysmääräystä. Me me tulemme tarkkaan seuraamaan, mitä pitää tehdä sen jälkeen, kun nyt käynnissä oleva vaatimusten mukaisuuden arviointi on loppu. Me tulemme arvioimaan, tarvitaanko rikkomusmenetyksiä sen jälkeen, kun vaatimusten mukaisuuden arviointi on tehty. Minä myös vakavasti harkitsen, pitäisikö tehdä ehdotus muuttaa eurooppalaista piletysmääräystä. Minä tulen myöskin tarkastelemaan sitä, miten vankilo, vankilaoloja voitaisiin parantaa unionissa. Ja tulen myöskin pohtimaan, pitäisikö luoda vähimmäistandardit tutkintavankeudelle luottamuksen lisäämiseksi. Yksi väl, välitön tehtävä on tehdä eurooppalaisesta syyttäjävirastosta toimiva ja olen iloinen ro- siitä roolista, mikä teillä on ollut siinä, kun ollaan tehty sopimus eurooppalaisen yleisen syyttäjäviraston johtajan kanssa. Olen äskettäin ollut yhteydessä Rova Kövöshiin ja olen vakuuttunut, että hän on tulee suorittamaan tehtävänsä täydellisesti. Uusien teknologian käyttöönotto oikeusjärjestelmän uudistamisessa ja meidän työtapojemme uudistaminen ovat tärkeä haaste. Ja meidän täytyy tehdä oikeuslaitoksesta tehokkaampia ja saavutettavaa kansalaisille, mutta meidän pitää pitää huolta siitä, että oikeuden jakaminen ja perusoikeuksien suojelmille kulkevat käsikädessä. Euroopan täytyy olla ylpeä siitä, että se on maailman johtaja tietosuojassa ja perusoikeuksien suojelussa. Yksi minun prioriteetista tulee olemaan se, että valvon sitä, että perusoikeuksia kunnioitetaan täysin digi- digiaikana. Ja meillä on tarkoitus työskennellä niin että löydämme hyvän tasapainon ja meidän täytyy valvoa sitä, että uusi tietosuojakehikko edistää arvojamme – ja normejamme kansainvälisesti ja työskentelisin myöskin kollegoiden kanssa. Ja tämä olisi koordinoitu lähestymistapa niin, että äh, tekoälyä sovellettaisiin inhimillisesti ja eettisesti. Minä olen iloinen niistä mahdollisuuksista, mitä uusi teknologia tarjoaa, mutta luottamuksen ja turvallisuuden täytyy olla prioriteetteja. Kunnianarvoiset jäsenet, luottamus, inkluusio ja reiluus, oikeudenmukaisuus ovat minun lähestymistapani kuluttajasuojassa. Me voimme olla oikeutetusti ylpeitä suojantasosta Euroopassa, mutta välinpitämättömyyteen ei ole varaa. Meidän täytyy innovoida ja sopeutua nopeasti muuttumaan ympäristöön ja uusiin teknologioihin sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Meidän tehtävämme on työskennellä oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden puolesta yhteiskunnassa, jotta sisämarkkinat toimisi tehokkaasti. Se tarkoittaa sitä, että me tarkastelemme läheisesti ja läheisemmin sekä yritysten että mallien tarjonta- ja puolta. Yrityslainsäädäntö voi olla avainkeino siirtyä kestävään talouteen. Kuluttajille kuluttaja pitää voimaannuttaa, niille pitää, heille pitää antaa informaatiota, pitää, pitää rohkaista tekemään kestäviä valintoja. Yksilön kuluttajilla on vähän valtaa, mutta yhdessä he ovat erittäin voimakkaita, jos voivat toimia oikean tiedon pohjalta. Tämä ostovoima saattaa auttaa luomaan kestävän talouden. Siksi tulee myös pyrkimään siihen, että edustajakanne ehdotus hyväksytään nopeasti. Edustajakanteet ovat erittäin tarpeellisia Euroopan kuluttajille ja meidän täytyy jatkaa taisteluamme vilpillisen ja aggressiivisen myymisen lopettamiseksi ja täytyy suojella haavoittuvia kuluttajia. Meidän täytyy olla erittäin tarkkana sen su- sellaisen tuotteiden suhteen, joiden laatu voi vaihdella maan mukaan. Emme voi hyväksyä sitä, että kuluttaja, kuluttaja harhaan johdetaan uskomaan, että brändituote on sama omassa maassa kuin muualla. Meidän täytyy odottaa samaa reilua kauppaa asuupa kuluttaja missä tahansa. Ja tämän tä- lähtökohdan täytyy olla, että tuotteet ovat turvallisia. Ostetaanpa niitä Euroopasta tai muualla. Minä tarkastelen, pitäisikö yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä päivittää niin, että kaikki online-tarjontaketjun tuottajat vähentävät vaarallisten tuotteiden määrää. Haluamme myös selkeitä säänt- vastuuta koskevia sääntöjä kaikille tuotteiden tarjoajille, kun kuluttajat matkustavat online-maailmassa. Ja erityisesti minä pyrin erityisesti painottamaan tehokasta täytäntöönpanoa. Runsaasti kuluttajaoikeutta on hyväksytty viime vuosina. Nyt täytyy varmistaa myös se, että sitä täytäntöönpannaan tehokkaasti sekä EU:ssa että meidän kump- kumppaneittemme puolelta. Hyvät puheenjohtajat, puheenjohtaja, hyvät edustajat. Minä olen puhunut aikaisemmin saavutuksistamme viimeisen 20 vuoden aikana. Ja meillä on aihetta ylpeyteen saavutuksistamme, mutta meillä on myöskin velvollisuus katsoa tulevaisuuteen, mikä alkaa kuulemisella. Ja minä kuuntelen teitä koko mainittani aikani. Miljoonat nuoret ovat kadulla ja haluavat kestävää tulevaisuutta ja he inspiroivat. He vaativat ja vetoavat, että me toimimme. Yhdessä me voimme saavuttaa paljon kauniita asioita ja toivon, että annatte minulle luottamuksenne. Thank you, Commissioner. Kiitokset äh, komissaari ehdokas Reinders. Ja kuten eh, sanoin, nyt käynnistämme eh, kysymyskierroksen, yhteensä 25 kysymystä. Minuutin kysymys, kaksi minuuttia vastaus, minuutti lisäkysymyksille ja sitten minuutti siihen vastaamiseen. Aloitamme, kuten yleensä, poliittisten ryhmien edustajista. Viisi minuuttia. Aloitamme EPPstä. Äh, Andrei Haliki. Panie pani przewodnicząca, gratulacje za nominację na tą ważną funkcję. Kiitos, äh, onnittelut äh, sitä, että teidät on nimitetty tähän tärkeään tehtävään ehdokkaaksi. Haluaisin aloittaa kysymällä komission tiedonannosta heinäkuulta. Siinä ehdotetaan, että vahvistettaisiin EUn toimintaa, mitä tulee oikeusvaltio periaatteiden noudattamiseen ja että toimittaisiin tehokkaammin ja että eurooppalaiset arvot liitettäisiin oikeusvaltioon. Te itse sanoitte, että on tärkeää rakentaa luottamusta jäsenvaltioiden kesken ja tämähän vaikuttaa luonnollisesti kaikkeen politiikkaan kaikkeen esimerkiksi poliisiyhteistyöhön, oikeusyhteistyöhön, mutta myös taloudelliseen yhteistyöhön, joka liittyy sisämarkkinoihin. Miten te aiotte varmistaa sen, että tämä uusi oikeusvaltioperiaate toimii käytännössä ja millä tavalla te aiotte huolehtia siitä, että kaikki erilaiset äh, aloitteet ovat äh, yhteensopivia. Tehän tai me tiedämme kaikki, että jotkut, joissain jäsenvaltioissa on heikennetty esimerkiksi tuomioistuimen riippumattomuutta. Meillä on ollut äh, myös esimerkkejä siitä, kuinka pelotellaan ja uhataan tuomareita, kuinka ne on rajattu äh, ilmaisuvapautta ja medioiden vapautta. Millä tavalla me voisimme tehokkaalla tavalla ratkaista nämä ongelmat ja liittää ne oikeusvaltion periaatteeseen, varsinkin kun jotkut hallitukset eivät halua tehdä yhteistyötä? Musta. Pyytäisin teitä eh, huomioimaan aikataulun, koska meillä on kaksi ja puoli tuntia tässä aikaa. On hyvin tärkeää, että kaikki pitävät kiinni tästä minuutista kysymystä varten. Ja sitten kahden minuutin vastaus ja sitten vielä minuutti minuutti. Thank, you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää eli tästä kysymyksestä oikeusvaltion mekanismi on asia, joka tulee olemaan mandaattini ja on ytimessä. Tiedättehän, että jo kolmen vuoden ajan olen neuvostossa puhunut tällaisen vertaisarvion puolesta oikeusvaltioperiaatteen osalta. Tiedän, että lokakuussa 2006 tämä talo laati asiakirjat, jonka kautta voitaisiin oikeusvaltioperiaatetta valvoa. Heinäkuun mietintö on hyvin tärkeä tässä. Ensimmäinen tehtäväni olisi johtaa komission työtä niin, että laaditaan kertomus oikeusvaltioperiaatteesta ja siinä puhutaan myös median monimuotoisuudesta ja demokratian tilasta ja tästä tulisi vuotuinen. Haluaisin, että ensimmäisen vuoden aikana jo saadaan aikaan ensimmäinen kertomus, josta voidaan, jonka pohjalta voidaan käydä keskustelua parlamentissa ja toivon, että myös neuvostossa. Tämä olisi sitten ikään kuin osa työkalupakkoja olisi muitakin asioita. Kuten tiedätte, artikla 7 on käytetty kahta jäsenvaltiota vastaan Puolaan komission puolelta ja Unkaria parlamentin aloitteesta aiomme jatkaa näitä menettelyjä. Sitten on myös rikkomusmenettelyjä, jotka ovat mahdollisia oikeustuomioistuimessa. Ja tämän lisäksi on myös mahdollista pyrkiä käymään vuoropuhelua näiden mm, asianomaisten maiden kanssa. Haluaisin näin toimiakin matkustamalla näihin maihin aivan alusta asti, äh, aivan kauteni alussa. Ja näin voimme käyttää esimerkiksi Venetsian komitean ja äh, välineitä, Grekoon välineitä niin, että voitaisiin saada hyväksyttyä äh, lainsäädäntö, joka vastaisi paremmin todellisuutta. Tietenkin tämä mekanismi on tärkeä, mutta kaikki työkalupakin välineet ovat käytettävissä – Toivon, että meidän ei tarvitse enää näihin artikla 7 menettelyihin ryhtyä, koska asia hoidetaan tyydyttävästi, mutta tämä jää nähtäväksi tulevina kuukausina. Now, Mr. Haliki, you... Kiitokset. Edustaja Haliki, teillä on vielä minuutti täydennystävää kysymystä varten. Haluaisin esittää kysymyksen näistä erityisistä välineistä, valvonta, informaation vaihto, parhaiden käytänteiden vaihto – Toki se on tärkeää, mutta jos on uhkia, niin silloin täytyy toimia tehokkaammin. Voisitteko miettiä vielä muita välineitä? Final minute, Commissioner Sitten minuutti vastaukseen. Dans les autres moyens... Kiitoksia. No, näistä muista keinoista menettelythän ovat tässä rikkomusmenettely asiassa, mutta toki olemme käyneet tärkeää keskustelua monivuotista rahoituskehyksestä – Monet itse mukaan lukien ovat puhuneet sen puolesta, että otettaisiin käyttöön ehdollisuus rahoitusnäkymien ja oikeusvaltioperiaatteen välillä. Toivon, että pääsisimme pian sopimukseen lainsäätäjien kanssa tästä asiasta, koska näin tietenkin voitaisiin saada suoraan budjetti mm, toimia toimivaltaa ja voitaisiin mahdollisesti keskeyttää tai lopettaa tuen antaminen jäsenvaltiolle, joka, yleise, joka jatkuvalla tavalla rikoo oikeusvaltioperiaatetta. Tämä on asia, joka ei tietenkään ole yksinomaisesti oikeuskomissaarin käsissä, vaan budjettikomissaarin käsissä myös, mutta haluaisin todella käydä keskustelua tästä, niin siitä, sen kautta saataisiin aika hyvä painostusväline, niitä voitaisiin puutteiden saattuessa reagoida. Kiitos. Sitten SNDn edustaja Tiedän Volken, teillä on yksi minuutti aikaa. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia, herra Reinders. Tervetuloa kuulemiseen. Ja on valitettavaa, että te, main, että te maininneet due diligencea ja yritysten kestävyyttä heille, koska meillä seurattavuus on yritysten vastuuvelvollisuuden pääpiiri, jota voidaan identifioida kielteisten ihmisoikeusvaikutuksien riski ja voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan ja suojella ympäristöä. EUn ei-rahoitusraportointi raportti, jossa pyritään siihen, että suuremmat yritykset paljastaisivat tietoa ympäristö- sosiaalisissa kysymyksessä korruption missä on oikea, askel oikeaan suuntaan, mutta sitä täytyy muut, muuttaa merkittävästi, jotta se vastaisi tehtäviinsä. Oletteko te valmis tekemään lainsäädäntöehdotuksen, jolla muutetaan EUn ei-rahoitusraportointidirektiiviä? Yli 84 kansalaisjärjestöä haluaa, että EU ryhtyy toimiin. SD-ryhmä ja minä olen samaa mieltä tämän ehdotuksen kanssa. Me tarvitsemme enemmän kuin pelkkiä suuntaviivoja. Kiitos. Ja sitten komission jäsenerkas say that I've uh, mentioned... Kiitos sanoisin, että mainitsin velvollisuuden työskennellä kestävyyden parissa johdantokomiteassa. Herra Valkka, menisin vähän pitemmälle tässä. Me ollaan kaikki sitoutuneet EUn jäsenvaltiona myöskin siihen, että meidän kestävän kehityksen ta- tavoitteet ja sitamuksemme toteutetaan. Ja puhuitte olemassa olevista asetuksista. Hmm on kaikenlaista ei-rahoitusinformaatiota ja pyydetään yrityksiltä. Ja siinä on jotain spesifejä elementtejä myös, mutta totta, että yritysoikeuden puolella voisi olla tärkeää mennä pitemmälle ja mennä eteenpäin eri vaatimusten suhteen. Ja jos me haluamme aitoa kestävyyspolitiikkaa, meidän täytyy pyytää kaikilta yrityksiltä muuttaa ehkä niiden tapa miettiä yhteiskunnan etuja. Kysymys ei ole vain yritysten omistajien ja osakkeenomistajien lyhyet aikaisista edusta kysymys. Kysymys on visiosta ilmaston suhteen, paikallisyhteisöstä, ympäristöstä. Kysymys on muistakin sidosryhmistä kuin vain osakkeenomistajista. Ja olen oikein sitoutunut työskentelemään teidän ja kans, neuvoston kanssa niin, että voisimme saada yritysoikeuteen, lainsäädäntöön, uuden näkemyksen mainitsit myös ihmisoikeudet. Tällä hetkellä on jotain vapaaehtoisia sitoumuksia monissa yrityksissä, mutta se ei riitä. Olen varma, että meidän pitää saada aikaan aitoja muutoksia yrityslainsäädännössä koskien yritysten sosiaalista, sosiaalisia etuja intressejä. Ja täytyy keskustella myös äh, tar- tuotantoketjusta. Jos meillä on pitkän ja keskivälin kestävyyspolitiikka, niin yritysten täytyy myös tarkastaa, minkälainen tilanne on toimitusketjussa. Minuutti vielä, herra Volkan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Äh, kiitos tästä selkeästä vastauksesta. Mihin konkreettisiin toimiin ryhdytte, että voitte varmistaa, että EUn yritykset ja yritykset, jotka toimivat äh, EUssa, että ne globaalisti tunnustaisivat ihmisoikeudet äh, samoin kuin ympäristön suojelun? Ja mitä te teette, jotta parannettaisiin pääsy tuomioistuimeen niille, jotka ovat kärsineet eurooppalaisten yritysten ja täällä toimivien yritysten toimesta väärin väärinkäytöksiin. Ja toivoisin, että sitoutuisitte tänään tällaiseen puitteistoon, joka antaa Euroopan kansalaisille selkeät oikeudet ja auttaisi varmistamaan meidän se, että me sopimukset täytäntöön pannaan globaalilla tasolla, EUn ja OECDn standardit. Tähän selkeä vastaus, kiitos komissio jäsen ehdokas, olkaa hyvä. Answer maybe ways. Vastaukseni on selkeä. Kyllä, olen sitoutunut tuohon. Mutta olen sitoutunut eri keikoissa. Puhun nyt äh, yrityslainsäädännöstä. Puh- olen puhunut kansalaisten mahdollisuuksista toimia, vaan puhun kuluttajista myöhemmin. On tärkeää, että meillä on tällainen kollektiivinen oikeussuojakeino, mutta haluan, että meillä on paras taloudellinen perusta sille, että kaikki taloudelliset toimijat ovat sitoutuneet täyttämään sitoutumukset ihmisoikeuden suhteen ja uskon, että maasta tehdä tuo eri lainsäädännön osissa. Olen erittäin sitoutunut siihen, niin vastaukseni on hyvin selkeä. Kysyit, tuletteko toimimaan tuolta pohjalta? Kyllä, minä tulen. Renew. Sitten äh, Renewin edustaja Michael Smeka. Yksi minuutti kysymystä varten. Uh, Mr. Chair, uh, being here. Kiitos eh, puheenjohtaja. Eh, kiitos eh, komissaari ehdokas. Oikeusvaltion periaate ja perusoikeudet ovat hyvin tärkeitä meidän pluralistisille yhteiskunnillemme. Mutta se, mitä tänä päivänä näkee, on, että jotkut hallitukset jäsenvaltioissa käyttävät enemmistöään heikentääkseen monimuotoisuuttaan ja oikeusvaltioperiaatetta. Joten kysymys on itse asiassa laajempi kuin vain pelkkä lainsäädäntö, kuten itsekin totesitte komission jäsenenä, joka on vastuussa tästä uudesta kattavasta mekanismista, haluatte te tavallaan kattaa koko artiklan kaksi demokratia, perusoikeudet ja oikeusvaltion periaate. Ja toisaalta, oletteko te samaa mieltä, yksi syy, miksi EU on ollut hieman hidas tälle ongelmalle on se, että EUn toimielimillä on hyvin erilaisia näkemys, näkemyksiä ja erilaisia lähestymistapoja, että meillä pitäisi olla yksi yhtenäinen mekanismi, joka koskisi kaikkia toimielimiä ja että se olisi sitova ö, toimielinten välinen sopimus. Kiitos. Kiitos ja sitten Renders, kaksi minuuttia vastaukseen. Kiitoksia tästä kysymyksestä koskien tätä mekanismia ja ja tapaa, joten, jolla saataisiin hyvin laaja alainen käsittely, mukaan lukien myös demokratia, perusoikeudet eikä vain oikeusvaltio periaate. Meillä on nyt tämä tiedonanto ja voimme nyt työstää oikeusvaltioraporttia. Olen puhunut median moniarvoisuudesta ja demokratiasta. Tehän tiedätte, että komissio aika antaa tiedonannon myös tästä perusoikeuskirjasta tulemme tekemään työtä koskien uutta demokratiastrategiaa. Tulen siis tekemään työtä periaatteen kanssa sinänsä. Tehän tiedätte, että matka on kovin pitkä tämän prosessin osalta. Olemme jo, jo joitakin vuosia keskustelleet eri toimielimissä siitä, kuinka tämä prosessi voitaisiin järjestää, mutta olen varma, että meidän on tehtävä yhteistyötä ja se tarkoittaa sitä, että voitaisiin ehkä järjestää yksi keskustelu, jossa on mukana kaikki eri asiat. Oikeusvaltiokertomus, perusoikeusraportti ja mahdollisesti demokratiaa koskeva kertomus. Ja sitten voisimme keskustella toimielinten välisestä järjestelmästä. En tiedä milloin, ehkä keskipitkällä aikavälillä, mutta olisi aloitettava työ välittömästi ja miksikäs ei voitaisiin järjestää kolman toimielimen välinen työryhmä? Neuvostossa on puhuttu vertaisarvioinnista, komissiossa eh, eri tiedonannosta ja parlamenttiin lokakuun 2016 mietintö voitaisiin ottaa pohjaksi ja katsoa, kuinka voimme yhdessä rakentaa tämän prosessin. Tietenkin ensin työstän tätä oikeusvaltiotiedonantoa, mutta eh, olisi, olisi katsottava, miten voisimme toimielinten välisesti rakentaa tätä prosessia hyvin laaja-alaisesti. Kuten sanoitte, oikeusvaltioperiaate, perusoikeudet ja demokratia, kaikki nämä mukava, mukana. Toivon, että voisimme aloittaa tämän työryhmän kanssa mahdollisimman pian. Meka, you got... Kiitos ja sitten jos Meka, teillä on minuutti aikaa lisäkysymykseen. Kiitos, kiitos vastauksesta ja sitoumuksista tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa. Ja tämän pitäisi olla samansuuntainen kuin tämä lupaus tai sitoumus, jonka van der Leyenin komissio on tehnyt, eli että parlamentti saisi aloiteoikeuden ja saisi äh, oikeuden tehdä omia äh, lainsäädännöllisiä mietintöjä artiklan 225 mukaisesti. Voitteko te vahvistaa, että tämä koskisi myös tätä asiaa ja tätä mietintöä, jonka parlamentti laati lokakuussa 2016? Kysyn tätä, koska uudessa komission ehdotuksesta, samoin kuin teidän kirjallisessa vastauksessanne ennen tätä kuulemista, te tavallaan hylkäsitte parlamentin esittämän ajatuksen tällaista riippumattomasta valvontaryhmästä tai asiantuntijaryhmästä, joka arvioisi oikeusvaltion mekanismia. Eli meillä pitäisi olla tällaisia riippumattomia asiantuntijoita eri politiikan aloille samalla kun kuitenkin meillä olisi tavallaan vastuu. En minä näe mitään laillisia esteitä asiantuntijoiden käytölle tässä tapauksessa. Joten eikö tämä tällainen riippumaton näkökanta olisi tärkeä, jotta voisimme olla neutraaleja? Kiitos Eräs Meka ja sitten Reinders. Have any, uh, problem to... Kiitos. Ei minulla ole mitään ongelmia työskennellä itsenäistä asiantuntijan kanssa, työskentelee Venetsian komitean kanssa ja monien asiantuntijaryhmien kanssa. Mutta komissiolla on vastuunsa parlamentin edessä. Ja teillä on luettelo itsenäistä tahoista, joita voi kuulla, jotka voisivat antaa tietoa ja neuvoja perusoikeuksista ja demokratista Ei se ole mikään ongelma, mutta jos me luomme jonkun uuden itsenäisen elimen, jolla olisi vastuu ja ilman ihan samanlaista lähestymistapaa, jos annetaan seitsemäiselle tasolle täysi vastuu ilmaista EUn kantaa. Se olisi omituista, koska tämä on komission tehtävä ja parlamentin tehtävä päättää. Ja loppukommentti. Ja sitten, jos on aito ongelma, meillä on vielä toinen taso ja sekin luo standardeja. Joten en vastusta sitä, että konsultoisimme ja kuulisimme itsenäisiä asiantuntijoita ja tahoja, mutta ehkäpä ei pitäisi luoda uutta elintä. Kiitos. Nyt sitten vihreät. Saskia Brickman, teillä on puheenvuoro. Bonjour, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, Renders. EU on globaali toimija, joka tekee monenlaisia yhteistyösopimuksia kolmansien maiden kanssa. Kauppa, poliisi, eh, maahanmuuttosopimuksia. Tänään aamuna kerrotte, että meidän olisi edelleen vietävä ulos arvojamme ja standardejamme maailmalle että tulette sitoutumaan salkkunne sisäisen ja ulkoisen ulottuvuuteen ja että haluatte parantaa oikeudellista yhteistyötä eurooppalaisten ja kolmansien maiden viranomaisten välillä ja että, että, että rikospolitiikan kanssa tekemissä olevia, olevat on suojeltava unionissa sen ulkopuolella myös ennaltaehkäisevästi. Haluatteko sitoutua siihen, että järjestelmistä tehtäisiin vaikutusten arvio ihmisoikeuksien kunnioittamista, kun näitä sopimuksia solmetaan? Kuinka aiotte pitää kiinni siitä, että ihmisoikeuksia noudatetaan muun muassa Euroopan ja, e- e- ja lähi ja Pohjois-Afrikan kanssa tehtävien sopimusten kanssa ja kuinka huolehditte, että kauppa- ja maahanmuuttosopimuksissa näitä kunnioitetaan? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Rava Bergmont selkeästä kysymyksestä vastaisin. Kyllä, vaikutusarvioiden suhteen meidän täytyy tehdä sitä monissa uusissa aloitteista, joita meillä on EUssa. Ja on ihan ilmeistä, että työskentelemme samalla tavalla kuin sitoudumme keskustelun kompaneiden kanssa, jotka ovat kolmansia tahoja. Tämä on komission puheenjohtajaehdokkaan sitoumus ja minäkin voin jakaa tämän ja voin hallinnoida sitä ja vaan edetä parlamentin neuvoston kanssa tässä suhteessa. Eli vaikutusarviot ovat osa analyysiä. En voi sanoa, että tekisin tätä kaikilla alueilla. Tekisin sitä niillä alueilla, jotka kuuluvat oikeus salkkuun, Mutta on selvää, että täytyy tehdä yhdessä muiden komission jäsenten kanssa. Esimerkiksi asioissa mainitsit esimerkiksi ne keskustelut, joita Euroopalla käy joidenkin kumppaneiden kanssa, täytyy olla tarkkana sielläkin perusoikeuksien suhteen, ihmisoikeuksien suhteen, sopimusten suhteen. Kysymys on virastoista, jotka eivät ole välittömästi alaisia, niin neuvostelukin pitää osallistua tähän keskusteluun. Meidän täytyy myös tiivistää huoltamme ihmisoikeuskysymyksistä kauppasopimuksista. Tämä teema on kehittynyt ajan myötä ja tämä koskee kaikkia politiikkaa, joita harjoitetaan kolmansien maiden suuntaan. Meillä ei ole aina saama lähestymistapa kuin kumppaneillamme.